because it, yeah, it's easier to that everybody understand. Now the explanation of the vote. Seuraavaksi äänestysselvitykset. Aloittaa rouva Peresin mietinnöllä, eli asetuksen 1927 muuttaminen kolme puhujalistalla olevaa henkilöä, herra Jaar, on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. parlamenttiin päätöksiä haluaisin tehdä kaksi kommenttia. Ensimmäinen kommentti. Minä olen Euroopan rahaston suuri kannattaja, koska tämän rahaston tarkoituksena on se, että globalisaatio-ongelmia voidaan näin sopeuttaa ja näillä rahastolla voidaan auttaa tässä. Ja voidaan näin myöskin antaa ihmisille uskoa jälleen globalisaatioon etteivät ajattele pelkästään tässä on globalisaation takia tullut negatiivisia vaikutuksia, vaan näitä negatiivisia vaikutuksia voidaan poistaa. Toisaalta sitten olen myöskin skeptikkoja, jotka toteavat, että tällä rahastolle pitää antaa ihan konkreettinen budjettikohta, koska olen sitä mieltä, että katastrofeja ei voi suunnitella. Ja näen suuren uhkan tässä, että jos me suunnitelleet tällaista, ja sitten jos varoja ei käytä kaikkia tähän näin, tämä varat jää muuhun, ja tällä tavoin itse luodaan katastrofi. Ja kun minulla on itsekin vähän skeptismiä tähän liittyen, niin tämäkin on paras löytää tähän kultainen keskitie. Kiitoksia, nyt kollegat. Ne, jotka ette tehdä mitään äänestysselvityksiä, voitteko poistua täysistuntosalista, jotta voimme päättää työmme. Sitten edustaja Hanna, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. No näin tämä sitten päättyy. Me vastaamme velkakriisiin lainaamalla, lainaamalla suorastaan käsittämättömiä summia. Me emme voi mitenkään ymmärtää näin suuria summia. Se menee aivan ymmärryksen ulkopuolelle. Tästä tulee kaksi kysymystä. Kuka nämä lainat oikein takaa? Viimeiseksi Euroopan keskuspankin pitäisi tämä taata. EKP on ostanut näitä roskalainoja. Mutta tämähän vaikuttaa jo pankkeihin ja oikeastaan kun puhutaan takaajista, niin puhumme veronmaksajista Italiassa, Espanjassa, Irlannissa tai Kreikassa. Mutta kenelle sitten lainaamme? Tämä on se toinen kysymys. Kuka nämä rahat ovat oikein tähän asti käyttäneet? Ja totuus on se, että me lainaamme tulevilta sukupolvilta täällä on todella tummat pilvet sellaisten lasten päällä, jotka eivät vielä ole edes syntyneet. Ja näin ollen tulevilla sukupolvilla on kannettavanaan hirvittävän suuret, ennalta näkemättömät lainat harteillaan. Hanan, Mr. Kelly. Kiitoksia, edustaja Hanan. Sitten edustaja Kelly, olkaa hyvä. Uhtron, uh, I want to speak on the bearers. Niin halusin puhua tästä Peres- ja Haaken globalisaatiorahaston mietinnöstä, josta mä käyn Vai onko tämä myöhemmin vasta? Okei. Okay. Yeah. Yeah, yeah, tell yeah. Kelly, Edustaja Keli, meillä on tässä hetkellä pervens terveysmietinnön äänestysselitykset mennessä. Voitte jatkaa. Okay. Do you want me to do it now? Yes, do it okay. now, please. Kiitoksia, puhemies. Tämä mietintö on hyvin tärkeä, koska tämä liittyy eurooppalaiseen globalisaatiorahastoon. Tämä on tärkeä kahdella tasolla. Ensinnäkin tämä antaa käytännön toimivaltuuksia, että voidaan auttaa työttömiä, että voivat löytää työpaikan nopeasti. Toisaalta Tämä antaa rohkeutta ihmisille, jotka ovat masentuneet, koska ovat työttömiä. Ja tämä on hyvin tärkeää heille. Tämä nähdään monissa yhteyksissä. Että joku henkilö, kun häntä, kuun, kun häntä kuunnellaan ja häntä autetaan, niin totta kai tämä rohkaisee häntä. Mutta kai rahaston suhteen on ongelmia. Ja tietenkin tätä tarvitaan myöskin vuonna 2013 jälkeenkin, koska tätä rahastoa tarvitaan pitkän aikaa vielä, ikävä kyllä. Kiitoksia edustaja Keli. Haluatko joku muu vielä selvittää äänestystään? Mitä on tulee eroa perversin mietintöön? Ei näytä olevan, joten sitten äänestysselvitykset Palestiinan tilanteeseen. Herra Tarant, olkaa hyvä. I don't see Mr. Tar- en näe heidät Tarantia täällä nyt paikalla. Joten herra Takkula, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan tähän Palestiinan resoluutio antaa äänestysselityksen johtuen siitä, että niin kuin usein tällaiset eurooppalaisia arvoja syvältä koskettavat äänestykset tässä talossa menee kädennostoäänestyksellä ja huomioin sen että en ollut ainut kuka äänestettä vastaan vaan täällä oli paljon niitä jotka haluavat seistä demokratian

Kiitos. Kiitokset. E- edustaja Jaar on seuraava kaveri. Puhemies, minä olen sitä mieltä, että suurin osa edustajista Euroopan parlamentissa ovat tässä kysymyksessä vähän välikädessä. Jotta tavallaan ihmisten puolella tietenkin voidaan keskustella siitä, että onko tässä nyt hyödyllisempää Palestiinan suhteen, joka on tällä hetkellä YKssa tehnyt hakemuksen tulla tunnustuksi tuetaanko tätä, mutta toisaalta ymmärrän sitten tämän huolenaiheen, joka täällä on olemassa, että vuosikymmeniä on neuvoteltu eikä päästä tuloksiin, ja uskon, että mitä tässä tarvitaan on nyt on luottamuksen luomistoimenpiteitä. Luottamuksen luominen ei ole koskaan yksipuolista, se on aina molemmin puolesta. Ja minun mielestäni niitä tarvitaan nyt. Ja pitää antaa selkeä viesti myös Israelin taholta, että tämä hetkinen siirtokuntien

Kiitos. Sitten edustaja Essayah, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan myös antaa äänestysselityksen, koska tämä Palestinan resoluutio tehtiin kädennosto äänestyksellä ja sillä tavalla oma kantani ei esimerkiksi tullut kirjattua mihinkään pöytäkirjoihin. En pysty tukemaan tätä resoluutiota, en voi tukea näitä sanamuotoja, joita tämä sisältää, sillä vaikka siellä kehotetaan osapuolia palaamaan neuvottelupöytään, mikä on sinänsä ihan positiivista,

Minä olen ollut brittihallituksen työssä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa ja olen sitä mieltä, että sotilallinen ratkaisu ei toimi, vaan tarvitaan poliittinen ratkaisu neuvottelujen kautta. Tunnen myötätuntoa palestiinalaisia kohtaan. Heitä on kohdeltu huonosti. He tarvitsevat oman e, valtion ja heidän täytyy voida elää israelilaisten rinnalla rauhanomaisesti. En kuitenkaan ole varma, että onko oikea keino se, että mennään suoraan YK ja pyydetään sen jäsenyyttä. Joka tapauksessa toivon, että rauhanprosessissa päästään eteenpäin. Se on todella ainut ratkaisu, mutta kuten näimme Pohjois-Irlannin tapauksessa, niin poliittinen ratkaisu on ratkaisu, joka hyödyttää kaikkea. Anybody? Kiitoksia edustaja Campbell Bannerman. Haluatko joku vielä puhua Palestiinan tilanteen kestävästä päätöslauselmasta? No mennään sitten Rio 20 päätöslauselmaa seuraavaksi. Rova Pacescu seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Vihreän talouden luominen on vaihtoehto sille, että käyttäisi liikaa fossiilisia polttoaineita äänestin kohtaan 46 vastaan, koska se minun minun mielestäni aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, koska lisätään sähkön hintaa loppukäyttäjille. Ihmisten toiminnan vaikutus biosfääriin, se saattaa vaikuttaa myöskin ekologiseen tasapainoon. Minun maassani on ainutlaatuinen biodiversiteetti, olemme jatkuvasti osallistuneet myöskin kansainvälisen ympäristöpolitiikan luomiseen. Romania tukee kestävää kehitystä ja vihreää, vihreän talouden kehittämistä. Tämän takia en tue sitä, että ydinenergiaa tuetaan eurooppalaisessa energiajärjestelmässä. Pitäisi lopettaa ydinvoimaloiden

Kiitos puhemies. Mielelläni tuin tätä, pää, tätä mietintöä. Tässä on todella monia tärkeitä asioita, mutta otan esiin vain kolme. Ensinnäkin meidän täytyy taata kestävä vesihuolto. Se on yhteinen hyvä. Kaikilla on oikeus puhtaaseen veteen ja juomaveteen ja pesumahdollisuuksiin. Se täytyy taata kaikkialla. Myös kaikkien väestö osien täytyy päästä käsiksi näistä eduista. Ja 48 kohdasta äänesti niin, mutta teidän näkemyksistänne kansalaisjärjestöihin liittyen riippumatta ne ansaitsevat tukea. Sitten 59 ja 60 kohdat, 98 prosenttia ovat osoittaneet huolensa metsäpolitiikan suhteen esimerkiksi Amazoniassa. Täytyy ottaa huomioon se, miten paljon muun muassa naudanlihaa tuodaan EU-hun, ja tätä ei voida li- liioitella tätä ongelmaa. Toivon siis, että EUn täytyy olla, puhua yhdellä äänellä, mutta toisaalta meitä ei kuitenkaan huomioida. Ei. Kiitoksia Rova Haakin. Sitten edustaja Kelly, muutama sananen, olkaa hyvä. Uh, I attended this debate in its entirety Olin eilen tässä keskustelussa mukana iltapäivällä, kyllä en sanonut silloin muutamaa sanasta sanottavaksi. Tämä on tärkeä asia, tämä Rio 20, ja tämä katsoo meidän tulevaisuutta hyvin tärkeällä tavalla. Metsien hävittäminen, liikakalastus, vesivarojen tuhoaminen, ilmastonmuutos, kaikki nämä asiat pitää ottaa huomioon globaalisella tasolla. Eikä ole tarpeen, että Euroopan nyt tekee vain oman osansa ja tekee haittaa itselleen ja vie ihmiset köyhyyteen, kun muu maailma sitten jatkaa tavalliseen malliin. Globaalit ongelmat tarvitsevat globaaleja ratkaisuja ja toivottavasti tulevat seuraavassa huippukokouksessa. Ja kuten komission jäsen eilen totesi, on parempi että katsoa etukäteen asioita kuin jälkikäteen. Ja, ja mieluummin globaalisti kuin paikallisesti. Kiitoksia edustaja Kieli sitten edustaja Morgan Knight ja Miku Lent. Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Sehän näyttää realistista näkökohtaa kestävää kehitystä kohtaan. 46 kohtaa kuitenkin vesitettiin, sehän liittyy ydinvoimaloihin. Tällainen ei ole jäsenvaltioiden kannan mukaista ja toivon, että Euroopan parlamentti tämän myös ymmärtää. Jos päätämme luopua ydinvoimasta, niin tulemme riippuvaisiksi energiasta ja meidän täytyy ymmärtää kuitenkin ydinvoiman alallakin korkeat standardit. Ydinvoima on hyvin tärkeä energiamuoto, mutta ala täytyy kehittää sekä nyt että myöhemminkin. Toinen huomioni on se, että Euroopan parlamentti on suhtautunut melko kielteisesti epätavallisiin, ei-perinteisiin energiamuotoihin. Puhemies äänestin tämän päätöslauselman puolesta. n kestävän kehityksen konferenssi voi olla tärkeä kokous ja suunnannäyttäjä mutta vain jos se pystyy konkreettisiin tuloksiin ja sellaisiin esityksiin jotka sitten toteutuvat. pelkät hyvän tahdon julistukset eivät nyt riitä. lisäksi puhemies toivoisin että euroopan unionilla ja euroopan edustajilla kansalaisjärjestöt mukaan lukien olisi tässä kokouksessa yhtenäinen näkemys ja rakentava rooli. kun katsomme taaksepäin niin kannattaa ehkä ottaa oppia siitä onko niin oppinut että ei kuuntele muita ollenkaan vaan jää yksin. siinä ei varmasti saavuteta mitään hyvää vaan rakentava yhteistyö on euroopan unionillekin tärkeää. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron Rio plus 20 päätöslauselmasta? Voidaan aloittaa seuraavaksi Euroopan globalisaation rahaston tulevaisuudesta. Edustaja Harkin, olkaa hyvä. Eh, Mr. President, and I just want to say I fully support this resolution in particular. Kiitos puhemies. Äänestin tämän puolesta. Erityisesti kiitän siitä, että parlamentti päätti äh, tukea äh, äh, globalisaatiorahaston tulevaisuutta. Meidän täytyy huomioida rahaston arvo ja merkitys ja toivon, että neuvosto myös kuuntelee kantaamme selkeästi. Me emme, me meidän täytyy voida muuttaa rahaston toimintaa esimerkiksi varojen käytön oikea-aikaisuuden suhteen niin, että varat todella auttavat kunnolla työntekijöitä, jotka niitä tarvitsevat. Tänä aamuna puhuttiin siitä, miten yritykset luopuvat omasta vastuustaan. No, tällaista todistetta ei ole. Kyllä komission täytyy silti huolehtia näistä asioista. Joskus jäsenet käyttävät sit tätä tekosyynä, eivätkä sen vuoksi tue rahastoa. Komission ehdotus tulee lokakuussa ja marraskuussa jatkotoimet on tärkeää tukea esimerkiksi komission ehdotusta siitä, että maanviljelijät otetaan rahaston piiriin. Kiitoksia edustaja Arki. Sitten edustaja Faimon, olkaa Hlasoval jsem proti Evropského globalizačního fondu. Kiitoksia. Äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, siis globalisaation tulevaisuus. Tämä pitäisi poistaa, kun tämä on turha. Kyllä tämä päätösvalta pitäisi pysyä kansallisella tasolla eikä Euroopan tasolla. EU-tasolla tämä johtaa epätasapainoin, koska suuret yritykset saavat nämä rahat. Globalisaation vaikutuksia pitää katsoa myöskin pienissä yrityksissä ja riippumattomien taholla, ja he eivät voi käyttää näitä rahoja, joten vastusta sitä. Ja EU, Marokon ja Marokon kalastuskumppanuus on myös

minä, minä en käsitä, minkä takia täällä äänestetään puolesta tai vastaan, mutta meidän pitäisi äänestää kansallisen oikeuden puolesta. Euroopan komissio on neuvotellut kiireellisesti tästä kalastussopimuksesta Marokon kanssa kuulematta Euroopan parlamenttia. Vaikka näin Lissabonin sopimuksessa vaaditaan. Tämä kyseinen sopimus antaa Euroopan, eurooppalaisille mahdollisuuden kalastaa Länsi-Saharan alueella, jolla on itsemääräämisoikeus kuitenkin. Monet olemme sitä mieltä, että tämä on läysin laitonta. Kuiten, mutta kuitenkin joissakin tässä samassa talossa on samanaikaisesti hyväksytty tämä lakisääteinen epäily. On tärkeää viedä tämä asia Euroopan, yhteisön, Euroopan unionin tuomioistuimen eteen. Tällä tavoin voisimme tehdä asianmukaisen oikean päätöksen tästä aiheesta, jolla on tärkeitä seuraamuksia poliittisesti, mutta myös taloudellisesti, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti. Olen erittäin pettynyt siitä, että useat kollegat eivät ole mieltäneet tätä näin. Ja näin kielteisellä äänestystuloksella vaikuttavat poliittisesti poliittisesti kestämättömän tilanteen jatkumiseen, jota ei missään nimessä voi oikeudellisesti hyväksyä. Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Ennen kuin päätämme kokouksena vielä ilmoituksen. Alderyhmät on tullut pyyntö nimentää Vincent Jovine budjetinvalvontavaliokunnan jäseneksi Jon Maria Ugias myöskin. Ja hänet kuljetus ja turismi valikunta ja siellä korvaa Vincenzo Jovinen. Jos kukaan vastusta tätä, niin tämä on hyväksytty sitten tämä muutos näihin valikuntiin.